Pöytäkirja äh, on jaettu. Onko siihen kommentoitavaa? Olkaa hyvä. On behalf of the ENF Group. ENF-ryhmän nimissä haluan esittää pyynnön muutoksesta esityslistalle yhteiskeskustelu jihadisteista. Haluamme torstai-aamuna keskustelun. Not on this. Emme me puhu nyt tästä asiasta. Hetkinen. sul processo verbale. Pöytäkirjasta 8. helmikuuta. Onko teillä huomautettavaa tähän pöytäkirjaan 8. helmikuuta? Emme puhu nyt esityslistasta, vaan vanhasta pöytäkirjasta. Haluatteko käyttää puheenvuoron tästä vai jostakin muusta? Hyvä, esi- hyvä jäsen. Nyt käsittelemme pöytäkirjaa. Ahaa, pöytäkirjasta, eli näin ollen pöytäkirja.